komissaaria, Irlannin puheenjohtaja. ja toivottavasti tänään saamme selkeän kannan tämän väärinkäytön estämiselle äänestyksessä. Kiitos. Kiitos. Tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys on 12 jälkeen. Nyt menemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Keskustelu Augustin Diaz de Merkan, Garcia Consercan mietintö aiheena kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi EUn ulkorajoja ylittäessään. Äh, haluan antaa tässä yhteydessä esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitoksia kovasti, puhemies. Tässä on paljon matkaa takana. Ja aluksi haluaisin kiittää todella monia tahoja kollegoiden tehdystä työstä. Samoin komissiota sen ammattimaisuudesta, ammatillisesta toiminnasta ja hyvästä hengestä ja neuvoston eri puheenjohtajavaltioita, Tanskaa, Puolaa, Irlantia, Tanskaa ja Liettua. Ja totta kai myös Euroopan parlamentin eri tahoja, erityisesti Libe-valiokuntaa. Näiden vuosien aikana olemme pitäneet lukuisia teknisiä kokouksia, kahdeksan trilogia, kahdeksan varjokokousta ja tämä osoittaa kuinka tärkeästä asiasta on kyse. nyt vihdoinkin ja onneksi 25.6. pääsimme sopu, sopuun oman puolueeni EPPn, samoin El, ALDEn ja SD-ryhmän kanssa Irlannin puheenjohtajakaudella ja 18. heinäkuuta asiasta päätettiin myös huippukokouksessa. Eroja ja näkemyseroja tähän on liittynyt ja minä arvostan niitä, koska ne rikastuttavat keskustelua. Haluan kiittää myös komissiota Ja olisi ollut hienoa olla monissa näkemyksissä näkemyksessä lähempänä komissiota, mutta erityisesti haluan kiittää neuvostoa ja sen puheenjohtajavaltiota, joka piti tätä tekstiä hyvänä ja tästä, tämä hyväksyttiinkin yksimielisesti. Tämä hyväksytty teksti parantaa ja tekee viisumipolitiikasta EU-ssa entistä oikeudenmukaisempaa ja demokraattisempaa. Tämä ei ole ollut helppoa työtä, mutta uskon, että olemme saaneet tärkeimmät asiat mukaan ja olemme pystyneet antamaan järkevän vastauksen näihin kysymyksiin niin, että annetaan varmuutta kansalaisillemme. Saadaan myös aikaan tasapainoisempi tilanne. Ja tässä otetaan erityisesti ulkosuhdepolitiikka huomioon. Tässä on katsottu erityisesti ilmailu- ja laiva merenkulun alaan henkilöstön viisumikysymyksiä, erilaisia pakolaisstatuksia yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja niin edelleen. Keskeyttämis- ja vastavuoroisuuskysymykset sitten, jotkut olisivat halunneet jättää ne toissijaisen aseman, mutta nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, ja niillä vastataan moniin jokapäiväisiin merkittäviin kysymyksiin. Olemme ponnistelleet paljon myös sen eteen, että vastavuoroisuus ja keskeytysmekanismit todella saataisiin oikeanlaisiksi. Näillä halutaan antaa voimakas vastaus syrjivissä tapauksissa EUn asukkaita kohtaan. Eli tässä pitää katsoa kolmansien maiden kansalaisia, mutta meidän täytyy todella suojata myös EUn kansalaisia ja pyrkiä löytämään ratkaisu esimerkiksi miljoonien kyproslaisten, puolalaisten, tsekkien, bulgarialaisten tilanteeseen. Eivät he pyri mihinkään konfliktitilanteeseen kolmansien maiden kanssa. Me kaikki tiedämme, minkälaisia ongelmia delegoitujen säädösten ja säädösten käyttöön tältä osin liittyy. Mutta meidän täytyy tapauskohtaisesti katsoa näitä asioita, miten niitä on oikeudellisesti tulkittava. On selvää, että lainsäädäntövälineet liittyvät siihen, minkälaiseen lopputulokseen halutaan päästä. Kuitenkin tämä teksti hyväksyttiin todella yksimielisesti neuvostossa ja kesäkuussa, kuten sanoin, lähes yksimielisesti myös Euroopan parlamentissa. Ja vuoden 2011 keskustelut heijastuvat tässä tekstissä. Tässä on päästy tiettyyn automatiikkaan, on otettu oikealla tavalla ulkosuhteet huomioon, ja tämä on tasapainoinen toimielinten kannalta. Ja nyt uskon, että tämä on paras mahdollinen vastaus tähän vuosikausia esillä olleeseen haasteeseen. Kiitos. Kiitos. Annan e, puheenvuoron komissaari Barnierille. Thank you very much, Mr. Vice President honourable Paljon kiitoksia, herra puhemies ja hyvät parlamentin jäsenet. Komissio tietää hyvin, kuinka tärkeä arkaluontoinen tämä kysymys on ja erityisesti nämä kaksi mekanismia, jotka ovat tässä asetusluonnoksessa mukana, vastavuoroisuus ja eh, keskeyttämislauseke. Tämä koskettaa yhteistä viisumipolitiikkaa ja solidaarisuutta jäsenmaiden välillä. Komissio on tehnyt raskaasti töitä parlamentin ja puheenjohtaja maan kanssa, jotta saisimme aikaan laillisesti vakaan mekanismin. Haluaisin kiittää edustaja Dias de Meraa hänen valtavista ponnistuksistaan kompromissin saavuttelussa. Tämä on ollut pitkä ja monimutkainen neuvottelu se on ollut kuitenkin neuvottelu, jossa aina esittelijän, puheenjohtajamaan ja komission välillä rakentava henki on ollut vallalla. Olen onnellinen, että olemme saattaneet nämä pitkälliset neuvottelut päätökseen. Nämä kaksi mekanismia, jotka ovat tämän työn tärkein sisältö olivat tarpeen, jotta saisimme aikaan viisumijärjestelmän, jota ei voida väärinkäyttää. Tarkoituksena on myöskin varmistaa se, että kaikkia Euroopan unionin kansalaisia äh, kohdellaan kolmansissa maissa tasa-arvoisesti. Erityisesti tämä keskeyttämismekanismi tekee mahdolliseksi jatkaa viisumivapautusneuvotteluja kolmansien maiden kanssa. Voimme olla varmoja, että kun viisumivapauksia myönnetään kolmannen maan kansalaisille, tämä mekanismi ei ole maa- tai aluekohtainen, vaan yleinen, ja näin meillä on suojalauseke tai jarrumekanismi, joka tekee mahdolliseksi puuttua tarpeen mukaan vapauteen. Minun täytyy kuitenkin myöskin mainita, että komissiolla on eriäviä tunteita tämän päivän kompromissin suhteen. Huolimatta siitä, että on hienoa, että olemme päässeet lopulla kompromissiin, komissio ei ole tyytyväinen vastavuorous järjestelmän muotoilusta. Komissio ei voi hyväksyä nykyistä muotoilua tämän mekanismin suhteen. Meillä on vahvoja epäilyksiä sen laillisuudesta ja toimivuudesta. Voisin sanoa tästä pari asiaa toimeenpano ja delegoitu säädöks, delegoituja säädöksiä ei voida käyttää tämän tyyppiseen päätökseen. On mahdotonta, että samassa on mahdollista, että samassa lainsäädännöllisessä tekstissä käytetään sekä delegoituja että toimeenpanosäädöksiä, mutta eri mekanismien kohdalla, ja näin ei tässä ole kyse, kahden vuoden aika rajan jälkeen käyttäisiin delegoituja säädöksiä tätä ennen toimenpanosäädöksiä. Tässä komissio ei voi olla samaa mieltä tekstin kanssa. Tämän lisäksi tämän tekstin luonne ei tee mahdolliseksi käyttää delegoituja säädöksiä. Vastavuoroisuusmenettely koskettaa tiettyä maata, jonka kansalaiset eivät tarvitse viisumia vieraillessaan Euroopan unionissa. Ja sisältää vaatimuksen koskien yhtä tai useampaa Euroopan unionin jäsenmaata. Asetus esittää vaatimuksia suoraan liittyen tiettyyn maahan. Tässä kyseessä ei ole yleinen toimeenpano, vaan erityistapaus, ja näin ei täytetä perussopimuksen delegoitujen säädösten ehtoa. Tämän lisäksi vastavuoroisuusmekanismin kohdalla nykyinen kompromissi ei ole riittävä. Kahden ensimmäisen vuoden aikana komissio voisi tehdä päätöksiä vain toimeenpanosäädösten puitteissa liittyen ähm, kolmansien maisen äh, kansalaisten tiettyihin ryhmiin, esimerkiksi diplomaattipassin haltijoihin. Tämän vuoksi minun on tehtävä nyt komission nimissä seuraava virallinen lausuma. Komissio tervehtii ilolla Euroopan parlamentin ja neuvoston nykyistä eh, säädöksen 138-2001 muutosta tarkoituksena on luoda enemmän solidarisuutta jäsenmaiden välillä ja muokata viisumivapausmekanismia. Komissio kuitenkin pahoittelee sitä, että komission mahdollisuudet toimia liittyen vastavuoroisuusmekanismiin eivät komission mielestä täytä perussopimuksen artikla 291 liittyen Euroopan unionin toimintaan. Tämän vuoksi komissio haluaisi teidän kanssanne tai ilman teitä tuomioistuimen kautta selventää tätä perussopimuksen artiklan vaatimuskohtaa. Kiitoksia. Kiitos komissaari Mimicha. Nyt kom- poliittiset ryhmäpuheenvuorot. Ensinnäkin äh, Veronique Mathieu, EPP. Monsieur le commissaire, chers collègues, je tiens... Hyvät kollegat, kiitos. Minä haluan äh, ohi, äh, onnitella äh, esittelijää. Tässä on kaksi ja puoli vuotta neuvoteltu asiasta ja esittelijä on ollut erittäin pitkäjänteinen, vaikka hän on saanut kaiken näköisiä paineita ja, ja, ja neuvottelumandaatit ovat muuttuneet. Tällä pien mietinnöllä pystytään paremmin ohjaamaan Euroopan viisumipolitiikkaa. Tällä hetkellä meillä ei ollut mahdollisuus reagoida kaikkiin muutoksiin kolmansien, maisten osa, kolmansien maiden osalta. Nyt kuitenkin me voimme äh, kollektiivisesti reagoida, äh, jos joku kolmas maa esittää äh, viisumia jollekin kolmannen maan kansalaiselle. Ja tähän ja, ja vastavuoroisesti meiltä edellytetään myös. Tämä vastavuoroisuus on erittäin tärkeää. Se konkretisoi eurooppalaista rajavalvontaa ja kuitenkin tässä on kädessä riittävä mekanismi, jolla voidaan keskeyttää väliaikaisesti viisumivapaus, jos on ollut paljon luvattomia kansalaisia kolmannesta maasta ja joiden takaisinottoa EU pyytää me, meidän ei kannata olla naiveja. Lyhyen, lyhyen oleskelun viisumia usein käytetään väärin pitkäaikaisen oleskelun. Ja vaikka me suojaamme eu kansalaisia, niin meidän täytyy katsoa, että meillä on tietty vastavuoroisuus tietyille, tietyiden valtioiden kanssa. Voisitteko puhemies pyytää hidastamaan puhujaa? Voisiko puhuja hidastaa hieman? Tulkit eivät pysy perässä. Niin tällä tavalla voidaan oikeudenmukaisesti ja realistisesti ohjata viisumipolitiikkaamme. Bardzo proszę następną mówczynią w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu. Seuraavana sosialistiryhmän puolesta Rova Fajon. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Olen pettynyt siihen, että puhumme tästä mietintöluonnoksesta, joka hahmottelee viisumipolitiikan tulevaisuutta. Tässä ei kuitenkaan selvästi puhuta toimivaltakysymyksestä ja tämä on kansalaisten kannalta äärimmäisen arkaluontoinen asia. Neuvotteluissa meihin kohdistettiin neuvoston taholta valtaisaa painetta ja siksi en ymmärrä, miksi esittelijä viime hetkellä suostui delegoituihin säädöksiin parlamentin toimivallan kustannuksella liittyen viismivapauteen tätä, tätä välinettä käytetään poliittisena välineenä. Mietin tässä nyt lähinnä Länsi-Balkanin maita. Viisumipakon poistaminen oli heille historiallinen asia. Näin vaarannetaan sekä viisumipolitiikka että naapuruspolitiikkaamme. Jo pitkään yhdessä tai useammassa Länsi-Balkanin maassa on yritetty ottaa viisumin uudelleen käyttöön. Haluammeko tällaista takapakkia vai tarjoammeko eurooppalaisia näkemyksiä? Miten parlamentti toimii? Sama pätee vastavuoroisuusmekanismiin. Oikeudellinen yksikkömme asettaa nämä sopimukset kyseenalaisiksi. komission jäsenkin sanoi, että tässä noudatetaan sekä delegoituja että täytäntöönpanosäädöksiä. Komissio on suhtautunut asiaan aika seikkaavasti. Ne, jotka uskovat, että tällaiset toimet auttavat viisumipakon poistamiseen esimerkiksi Kanadan ja Tsekin välillä, voin sanoa heille, että näin ei tule käymään. Hallitukset ovat sanoneet, että että kumppanuus strategisten kumppaneiden kanssa on etu siellä. Voitte kuvitella, että EUn kansalaisille otetaan uudelleen käyttöön viisum esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Sitä vaaditaan jo joiltakin valtioiltamme. Tällaista välinettä ei saata käyttöön. Hyvät kollegat, pyydän teitä äänestämään tätä mietintöä vastaan jotta sitten toisessa käsittelyssä voimme suojella parlamentin toimivaltuuksia, joita Lissabonin sopimuksella meille on annettu viisumipolitiikassa. Tämä asia on äärimmäisen arkaluontoinen, se koskettaa kaikkia kansalaisiamme ja tämä on vapaan liikkuvuuden perusperiaate ja integraation periaate. Tämä koskee erityisesti nuoria, jotka matkustavat paljon ja heidän tulevaisuuden näkymänsä ovat jo joka tapauksessa heikommat kuin muilla. Sopimus on heikko, se on heikko kansalaistemme kannalta, suhteidemme kannalta maailman maihin ja se on heikko koko EUlle ja naapurustollemme. Meillä on valtava vastuu kannettavanamme ja kun torstaina äänestämme tästä, jos hyväksymme tämän me uhkaamme kansalaistemme vapaata liikkuvuutta. Kiitos. Liberaaliryhmän puolesta äh, Cecilia Wikström. Ja pyydän anteeksi. Täällä Obermeierilta kysymys Rova Fajonille, siis äh, sininen kortti. Rova Wikström, voitteko hieman odottaa? Äh, Rova Fajon, äh, hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä, kysyjä, herra Obermeier. Kiitos puhemies. Haluaisin nyt edelliselle puhujalle esittää kaksi kysymystä eh, Länsi-Balkanin liittyen te innokkaina olette puhuneet Länsi-Balkanin avautumisesta ja viisumivapaudesta. Minua kiinnostaisi tietää, Tiedättekö ja tunnetteko tilanteen lähimaissa, naapurimaissa, varsinkin minun maassani Itävallassa? Meille tulee satoja busseja e, tuota, Länsi-Balkanilta, turistibusseja, ja nämä bussit sitten palaavat takaisin tyhjinä ja nyt näyttää siltä, että näitä ihmisiä ei enää viedä sitten takaisin kotimaahan. Tiedättekö tämän tilanteen ja voitteko kuvitella, mitä tämä, mitä tämä merkitsee naapurivaltioiden kansalaisille? Hvala lepa kolega Kiitos Obermeier mahdollisuudesta vastata teille konkreettisesti. Tietoni ovat faktoja. Meillä on Frontexin kertomus rajoituksista. Te olette kotoisin maasta, jossa ongelmat ovat pienimpiä. Sinne tulee lähes tulkoon olematon määrä Länsi-Balkanin ihmisiä. On länsi-balkanilaisia, jotka tulevat EU-maihin, mutta tämä määrä vähenee jatkuvasti. Ja länsi-Balkanin hallitukset ovat tehneet kaikkensa asian puuttumiseksi. Meidän on oltava solidaarisia ja meidän täytyy löytää muita keinoja, kun kyseessä ovat naapurimaamme. maamme jotta voidaan taata, että nämä maat voivat lähentyä EUta entisestään. Heillä on vaikeita tilanteita takanaan. No sitten, Rova Wikström, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Speaker. Ja detta i... Paljon kiitoksia puhemies. Tämä on todellakin hyvin tärkeä mietintö, sillä siinä on mukana suojalauseke viisumivapauden väliaikaiseksi keskeyttämiseksi kolmansien maiden kanssa, kun jokin jäsenmaa joutuu hyvin suureen turvapaikanhakijoiden painostuksen kohteeksi. Haluaisin sanoa, että kaikista huolimatta meidän pitäisi saada aikaan viisumivapautusta. Meillä on vastavuoroisuusmekanismi ja tämän kautta me vahvistamme solidaarisuutta maidemme välillä. Samaan aikaan lähetämme hyvin selkeän viestin ulkopuoliselle maailmalle siitä, että kaikkien jäsenmaiden täytyy saada tasapuolinen kohtelu viisumivapauden suhteen. ALDE haluaisi äh, äänestää tällä viikolla eikä tehdä tästä delegoidusta äh, säädöksistä käytävää väittelyä syyksi lykätä asioita sopimuksessa, joka on saatu aikaan pitkällisten neuvotteluiden keskustelujen jälkeen. Meidän täytyy vahvistaa solidaarisuutta ja meidän täytyy tuoda esiin tätä solidaarisuutta ulkopuolista maailmaa kohtaan myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden nimissä Danoka. Kolme minuuttia. Thank you, President and Honorable Commissioner, dear colleagues. First of... Komissaari, hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää. Yes, Demera erittäin hedelmällisestä yhteistyöstä tämän pitkän, pitkän matkan aikana, joka siis kesti kaksi ja puoli vuotta ja haluan kiittää myös hänen henkilökohtaisista ponnisteluista, jotta sai puolustettua Euroopan parlamentin kantaa jota Libe-valiokunnassa tuettiin. Valitettavasti neuvottelun tulokset eivät ole täysin myönteisiä green, vihreän, vihreän osalta ainakaan. Jotain edistystä vastavuoroisuuden osalla on tapahtunut. Muistan, että, että ensimmäinen tarkistus, jota kollega Alexander Alvaro eh, esitti ja jota eh, meidän ryhmämme tuki ja monet varjoesittelijät tukivat ja myös täällä paikan päällä olevat tukivat. Nämä, tai tämä tarkistus johti oikeastaan ihan automaattisesti viisumien vähentämiseen. Jos kolmas maa ottaa viisumipakon tai jonkun jäsenvaltioiden osalta, mutta tämä ei saanut siis täyttä tukea. Kuitenkin neuvosto on nyt valmis hyväksymään tämmöisen kaksivaiheisen mekanismin ja sitten kuitenkin komission pitäisi tukea tätä vastavuoroisuutta. Me ymmärrämme, että komissaari Mimika on tämän kannalta, mutta kuitenkin edistystä täytyy vielä tapahtua. Me olemme kuitenkin pettyneitä siihen, mitä on sovittu väliaikaisesta viisumipakon uudelleenkäyttöön ottamisesta. Turvapaikkahakemusten määrä saattaisi olla oikeutus tällaisen viisumipakon käyttöönottoon. Kuitenkaan turvapaikka- tai jäsenvaltioita ei saisi, sitä valtioita ei saisi rankaista siitä, että heidän kansalaisensa hakevat turvapaikkaa, vaikka sille olisikin hyvä syy. Ja nyt kun näitä lykkäämisen, keskeyttämisen kriteereitä ei tueta ja sitä ei saisi tehdä täytäntöpano toimella, täytäntöpanosäännöksellä Parlamentin pitäisi pystyä estämään myös tämmöinen väliaikainen viisumipakon käyttöönotto. Ja tämä delegoitu säädös on, on ainut tapa, jolla saataisiin su, suojattua meidän oikeuksia. Minä en voi tällä lukemisella, tällä, tässä, käsittelyllä, tässä käsittelyssä vielä hyväksyä tätä versiota. Kiitoksia. Seuraavaksi Ernst GUE-ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, tällä asetuksella suoraan sanottuna muutetaan EUn viisumipolitiikan luonnetta. Ja tarkoitan täällä sitä, että viisumipolitiikasta tehdään painostusväline erityisesti Länsi-Balkanin maiden osalta – ja jos täällä jotakin vahvistetaan, on solidaarisuus rikkaiden maiden välillä, kuten Saksan ja Itävallan välillä. Tässä on kyseessä Lex Roma tässä keskeytyslausekkeessa. Ja tämä johtaa jo nyt siihen, että Serbian raja-alueilla romaniväestö tai heidän näköisensä henkilöt eivät pääse mukaan esimerkiksi turistibusseihin. Makedoniassa esimerkiksi turvapaikkahakemuksen tekemisestä on tehty laitonta, on asetettu maasta ja tämä on seurausta näistä toimista. Eli asetuksella rikotaan perusoikeuksia. Ja kysyn teiltä, oletteko käyneet jo näissä maissa, esimerkiksi Serbiassa, siellä ihmiset, romanit, elävät kaatopaikoilla, eivät koska he näin haluavat, koska, vaan koska heidän talonsa on ajettu maan tasalle. Minua todella raivostuttaa se, että EU edesauttaa tällaisia toimia tällä asetuksella. Se, miten tässä suhtaudutaan ihmisoikeuksiin, on todella huono, huonoa ja sitä tämän talon oikeiston siipi vaatii ja juhlii tällaisia. Mutta sanon, että emme voi todellakaan hyväksyä tällaista asetusta, vaan se on hylättävä. Grazie. Eh, ora la parola agli altri relatori. Kiitoksia. Seuraavaksi Coelho, kaksi minuuttia. Obrigado, signor Presidente, signor Commissario. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, minulla olisi kaksi huomiota. Ensimmäinen liittyy tähän vastavuoroisuusmekanismiin. Olen samaa mieltä siitä, että täydellinen vastavuoroisuus viisumien alalla on jotakin, mitä meidän tulisi tavoitella. Jos jäsenmaat kuitenkin kertovat, että kolmas maa on päättänyt asettaa viisumivaatimuksia tietylle jäsenmaalle, kaikkien jäsenmaiden tulisi yhdessä ähm, reagoida Tämä koskettaa koko Euroopan unionia, emmekö voi sallia sitä, että Euroopan unionin kansalaisia kohdellaan eri tavoin eh, johtuen siitä, mistä jäsenmaasta he ovat kotoisin. Olen tässä samaa mieltä Meren kanssa. Sitten tämä viisumivapauden keskeyttäminen, väliaikainen keskeyttäminen, suojalauseke. Mielestäni tämän mekanismin käyttö on perusteltua vain hyvin hätä tilanteessa, jossa yhtäkkisesti on valtava määrä maahan tulijoita tai turvapaikanhakijoita. Olen tässä AFET-valiokunnan edustaja Kovetsevin kanssa samaa mieltä, että tämä ei voi olla automaattinen toiminta. Hän tässä korosti, että viisumit ovat vain yksi osa hyvin laajaa kolmansien maiden suhdetta, joka Euroopan unionilla on. Tämän väliaikaisen viisumivapauden keskeyttämisen se tulisi asettaa kontekstiin. Tiedän, että eräät jäsenmaat haluaisivat enemmän tietoa, mutta olen edustaja Tietysti meidän kanssa samaa mieltä. Tämä on ensimmäinen askel. On parempi, että meillä on tällainen mekanismi kun ei mitään. Parlamentin pitäisi saada tietoa ja meidän pitäisi vaatia yhä lisätietoa sen sijaan, että jäisimme nykyisjärjestelmään. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Weidenholzer, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies. Yksi tärkeimmistä Lissabonin sopimuksen osista on tasapuoliset oikeudet liikkua sisämarkkinoilla. Ja siitä seurauksena että tämä, näitä, nämä kysymykset on nyt yhteispäätösmenettelyssä. Ja me olemme pyytäneet 539 2001 asetusta täällä tarkistamassa. Ja itse asiassa tämä ei ole enää yksinomaan kansallisen intressiin liittyvä kysymys, vaan kun tässä on kysymys liikkumisvapaudesta, se edellyttää yhteisön strategiaa ja jo tähän tarvitaan siis yhteistyötä neuvoston, komission ja parlamentin välillä. Sisäpoliittisista syistä saattaa syntyä pelkoja. Kollega Obermeier, minä olen myös katsonut näitä lukuja enkä löydä todisteita tämän puolesta. Kuitenkin eurooppalainen näkemys on vahvistunut ja eurooppalainen keskustelu on tarpeen, jotta löytäisimme järkevän tavan käsitellä ongelmia. Ja senpä takia tämä on meidän kaikkien intressissä löytää eurooppalaista lähestymistapaa. Yhtä lailla se on myös parlamentin käsiteltävänä oleva kysymys esittelijä on tehnyt kovasti asiatutkimusta tutkimusta ja tehnyt paljon myönteistä työtä. Kuitenkin täällä lopussa tulee sitten vähän tällainen vastaisku, jossa tätä eurooppalaista lähestymistapaa vähän heikennetään toisin kuin olisi pitänyt. Kuitenkaan emme voi hylätä tätä tätä mietintöä toivottavasti toisessa käsittelyssä voimme tuoda sinne tarkennuksia, jotka parantavat tätä sisällöllisesti. Se onorevole. Kiitoksia seuraavaksi. Mulder puolitoista minuuttia. Well, mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, rouva puhemies. Ryhmäni ja myös minä itse olemme sitä mieltä, että liikkumisen vapaus on tärkeä arvo. EUn pitää olla avoinna myös niille maille, jotka haluavat todella toimia samalla tavoin. Tällä hetkellä meillä on tässä ongelmia ja siksi on hyvä, että ehdotetaan lainsäädäntöä. Keskeyttämislauseke, mahdollisuus otetaan käyttöön, jos väärinkäytöksiä syntyy Tämä on liberaaleille hyvin tärkeä kysymys ja meistä on tärkeää myös, että jos tietty maa ottaa käyttöön sääntöjä EUn kansalaisten vastaisesti, että me voimme tähän reagoida ja toimia sitten samalla tavoin tätä maata kohtaan. Sitten delegoidut säädökset. Me ymmärrämme lainsäädäntöpuitteet niin, ja olemme sitä mieltä, että delegoidut säädökset pitäisi pitää mahdollisena toimintatapana. Tämä on olennaista. Voimme tukea esittelijän mietintöluonnosta. Kiitämme häntä hänen tekemästään työstä ja toivottavasti tämä saa enemmistön tuen taakseen täysistunnossa. Kiitoksia. Seuraavaksi Piekö, kaksi minuuttia. Puhemies, kun Euroopan parlamentti 2010 tuki sitä, että viitsumivapaus Kaakkois-Euroopan maille otettaisiin käyttöön, niin silloin mietittiin asiaa ja tehtiin järkevä päätös. Kun nyt kuitenkin katsotaan, että turvapaikan, turvapaikkahakemukset näistä maista ovat yhtäkkiä 16 prosentilla nousseet ja su, tai suurin osa tulee jo Kaakkois-Euroopan maista Saksaan, Ruotsiin ja, ja muualle, niin silloin meidän täytyy reagoida eri tavalla. On hyvin tärkeää nyt, että, että tämä turvapaikkajärjestelmän lamaantuminen perusteettomien turvapaikkahakemusten seurauksena korjataan jotenkin ja on hyvin järkevää ehkäistä tämmöistä perusteetonta turvapaikkajärjestelmää. Ja senpä takia tarvitaan jonkun näköinen keskeytyslauseke, jos on käy selväksi, että on selkeästi perusteettomia laittomia turvapaikkahakemuksia ja että ei noudateta takaisinottosopimuksia. Tämä on hyvä ehdotus ja sitä auttaisi jo se enempään, että se, se johtaa siihen, että turvapaikkahakemuksia pystytään käsittelemään nopeammin, eikä järjestelmä kaadu näiden lukuisten hakemusten painosta. Vastavuoroisuusjärjestelmä pitää toimia, jotta voidaan myös jäsenvaltioiden kesken jakaa solidaarisuutta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ensi minuutti. Dear friends and colleagues, I understand. Kiitoksia puhemies. Hyvät ystävät ja kollegat, ymmärrän ne huolet, joita kollegat ovat ilmaisseet liittyen toimeenpanosäädösten ja delegoitujen säädösten käyttöön liittyen tähän äh, mekanismiin, josta on sovittu jaan nämä ajatukset, mutta minun täytyy kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että kompromissi, jonka olemme saaneet saavutettua neuvoston kanssa, on sellainen, joka saattaa mahdollisesti päättää sietämättömän miljoonia kanssa kansalaisiamme koskettavan epätasa-arvoisen tilanteen suhteessa Kanadan ja Yhdysvaltoihin. Tämä varmistaisi sen, että Euroopan unioni voisi toimia solidaarisesti Romania, Bulgaria, Kroatia, Kyprosta ja Tsekin tasavaltaa kohti, kohtaan niitä on tässä syrjitty. Solidaarisuuden nimessä pyydän teitä tukemaan tätä. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Gabriel, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos, puhemies. Minäkin haluaisin kiittää teitä ja onnitella esittelijää erinomaisesti tehdystä työstä ja myös hänen sitoutumisestaan alusta alkaen tähän pitkään prosessiin. Tämä asetus herättää keskustelua ja on pitkään näin tehnyt. Kuitenkin uskon, että me olemme nyt onnistuneet keskittymään keskeisimpään asiaan eurooppalaisena. Nimittäin meidän alueemmehan on oikeuden ja vapauden alue. Me olemme nyt määritelleet asian, joka ei ole aikaisemmin ollut riittävän vahva. Me sanomme, että teknisistä yksityiskohdista huolimatta me olemme poliittisesti kiinnittäneet huomiota suhteisimme kolmansiin maihin ja siinä että meidän politiikkamme astuu voimaan. Näiden selvitysten seurauksena toivomme voimamme väärinkäyttöä ehkäistä tekniseltä kannalta tällainen keskeyttämislauseke voidaan ottaa käyttöön vain määriteltyjen kriteerien perusteella ja kuitenkin ja aina tapauskohtaisesti. Vain näin me pystymme riittävästi vastaamaan maahanmuutto maahanmuuton lisääntymiseen ja toistaalla liik, liik, liialliseen välineellistämiseen. Meillä pitää olla tehokas järjestelmä, koska meidän yhteinen toimintamme solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä ovat punaisena lankana, jota emme saa unohtaa. Ja tämä keskustelu osoittaa sen, että me tarvitsemme yhteistä viisumipolitiikkaa, jonka välineet on selkeästi määritelty. Vain tällä tavalla me pystymme saavuttamaan omat tavoitteemme. Kiitän vielä kerran esittelijää, joka teki tämän kautta antoi meidän ottaa yhden askeleen, tärkeän askeleen eteenpäin tällä tiellä. Kiitoksia. Seuraavaksi Protasiewicz, kaksi minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarz. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen. Keskustelu, jota käymme, osoittaa kuinka hankalaa on päästä kompromissiin, jota kom- Dias Mera esittää. Silti haluaisin onnitella esittelijä tästä kompromissista. Totta kai, kuten aina, kompromissi ei voi koskaan tyydyttää kaikkia osapuolia, mutta me aiomme tukea sitä. Ensinnäkin siksi, kuten keskustelu on osoittanut, integraation yksi merkittävimmistä menestystarinoista kansalaisille on vapaan liikkuvuuden periaate. Schengenin alueen toiminta ja sen arvot ovat sellaisia, että niitä on puolustettava, mutta samalla niitä on suojeltava väärinkäytöksiltä, jotta emme menetä tähän kohdistuvaa luottamusta. Miten voimme sitten suojella aluetta tehokkaasti? Jos kolmansien maiden kansalaiset sortuvat väärinkäytöksiin ja pääsevät EUn alueelle ilman viisumia ja tämän jälkeen hakevat turvapaikkaa, perusteettomasti, niin silloin on oltava mahdollista reagoida asiaan. Tämä ei ole EUn byrokratien etujen nimissä, vaan koko EUn etujen nimissä. Ja siksi komissiolla on tässä valtaisa vastuu kannettavanaan, mutta uskomme, että komissio myös pystyy selviämään tästä tehtävästään. Komissio on useasti osoittanut pystyvänsä toimimaan vastuullisesti. Sitten tämä viisumivapauden väliaikainen keskeyttäminen, ainakin sellaisissa maissa, joissa turvapaikkaoikeutta käytetään väärin, on hyvä sääntö. Tässä täytyy katsoa Itä-Euroopan maita. Ne odottavat toimia tältä osin ja meidän täytyy myös varmistaa, että toimimme oikealla tavalla viisumivapaussopimusten osalta. Tällaisia kumppanuuksia on tärkeää suojella. Kiitos. Seuraavaksi sitten menettely ilman puhuja listaa ensin Pikula. Gospodine povjereniče Mimica, cijenjene kolegice i Kiitoksia puhemies, komission jäsen Mimica, hyvät kollegat. Ähm, vastavuoroisuus viisumivapaudessa maille, jotka myöntävät saman Euroopan unionin kansalaisille, on jotakin, voimme hyväksyä. Mutta minun täytyy varoittaa teitä tästä ähm, suojalausekkeesta ja sen vaaroista. Viisumi, vapauden uudelleenarviointia voitaisiin tehdä poliittisen perustein ja tämä voisi vaarantaa järjestelmän Näin voisi tapahtua Euroopan unionin ehdokasmaiden kohdalla erityisesti. Tämä voisi olla kuitenkin hyvä lyhyen aikavälin ähm, ratkaisu. Meidän tulisi seurata Belgian esimerkkiä. He ottivat käyttöön uusia menettelyjä turvapaikanhakijoille mistä tahansa maasta tulevien henkilöiden kohdalla, erityisesti Euroopan unionin ehdokasmaista tulevien henkilöiden kohdalla. Tämä lähettää kaikille Euroopan ähm, unionin kansalaisille rohkaisevan viestin eurooppalaisena vuonna siitä, että rajat eivät ole jotakin, mitä ei voida ylittää. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, vihreä kollegani Tatjana sanoi jo, että me vihreät emme voi hyväksyä tätä ehdotusta, koska me emme voi tukea tätä keskeyttämislauseketta. Tarvitaan parlamentin mukanaoloa Lissabonin sopimuksen perusteella. Kosovon tilanteesta voin sanoa, että kosovalaiset ovat ainoat, jotka eivät saa vielä matkustaa vapaasti. He ovat ainoat palkkanilla, joilla näin tilanne vielä on ja sen takia tarvitaan vielä laajentumisprosessia. Haluan kuitenkin Obermeierille, itävaltalaiselle kollegallemme huomauttaa seuraavaa. Te sanoitte, että äh, sieltä tulee satoja busseja, jotka menevät tyhjinä takaisin. No, enpä tiedä. Kun bussit tulevat, tuovat ihmisiä maahan. Ja matkustamisvapaus tarkoittaa, että ihmiset saavat jäädä Itävaltaan sukuloimaan tai, tai muuta. Joten tämä kommentti oli aika lailla perusteeton käsittääkseni. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi Tomasic. Hvala lijepa s obzirom na društvene izazove s kojima se europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz trećih zemalja te sve slabije integracije novih imigracijskih valova u europsko društvo nämä maahanmuuttovirrat tulevat eri maista. Kannatan sitä, että maahanmuuttopolitiikka on vapaata. Voin hyväksyä näiden toimien hengen, mutta vahingollinen ratkaisu olisi, että jokainen maa käyttää omaa viisumipolitiikkaa sen takia, että kolmansista maista tulevat henkilöt voivat vapaasti liikkua. Tämä li, riippuu myös siitä, miten talous on kehittynyt eri EU-jäsenvaltioissa. Komission pitäisi ajatella, mitkä ovat historialliset, taloudelliset ja, ja kulttuurilliset yhteydet Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan välille. Ja pitäisi kaksi, kahdenvälinen sopimus sopia Eh, niille, joilla ei ole eh, viisumivapaus niille, joilla ei ole Kroatian passia. Kiitos. Seuraavaksi Wojciechowski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitoksia kovasti puhemies. Vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa on valtaisa saavutus, jota käyttävät niin eu kansalaiset kuin kolmansien maidenkin kansalaiset. Vastavuoroisuutta ei kuitenkaan aina ole ja osittain käy niin, että näihin vastaaviin kolmansiin maihin ei voi mennä ilman viisumia, vaikka se päinvastoin on mahdollista. Ja siksi neuvottelutarvetta edelleen on. On hyvä, että asiaan todella viimein puututaan, jotta parannusta saadaan aikaan. Ja näen, että tässä todella Euroopan unioni neuvottelee asioita oikean suuntaan. Ja kiitän esittelijää ja tuen tätä mietintöä. Kiitoksia seuraavaksi Obama. Ja. Kiitos puhemies. Niin vaikka vain Holtz ja Lunacek eivät tunnista sitä, niin tuhansia lähi, lähimaiden kansalaisia on väärinkäyttänyt sekä viisumijärjestelmää että turvapaikkajärjestelmää. Ja sen takia tämmöinen keskeyttämislauseke on hyvä ottaa pois viisumivapaus siinä vaiheessa, kun laiton tai luvaton maahanmuutto lisääntyy. Se on kohtuullista näissä naapurimaissa, jos tästä syntyy akuutteja ongelmatilanteita. Emme voi odottaa, että komissio käsittelee hakemusta tai tilannetta pitkään, vaan se pitää pystyä nopeasti, joustavasti tilanteen mukaan ratkaista ja, ja tilannetta siihen soveltaa. Ja muistan hyvän esimerkin tai huononkin esimerkin, kun laiton maahanmuuttuja tulee maahan, niin sitten hänen käännyttämisensä ei kovin helposti sitten siinä vaiheessa enää tapahdukaan lunacekilta on sininen kortti. Olkaa hyvä. Ich bin Frau Lunacek. Ähm, Herr Obermeier, Sie haben jetzt gerade... Hyvä Obermeier, väititte, että tuhansia Itävallassa on käyttänyt väärin turvapaikka-aikana. Tehän se pidä paikkaansa. Tiedätte hyvin, että hakijat määrät ovat pienentyneet. Ja jos puhutaan eurooppalaisesta turvapaikanhakujärjestelmästä ja maahanmuuttojärjestelmästä, en oikein tiedä, mistä te puhutte. Valitettavasti meillä sellaista yhteistä turvapaikkajärjestelmää ei ole. Kukin tekee miten haluaa. Meillä ei valitettavasti ole yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja sen vuoksi sitä tarvitsemme. Eikä, eh, siis kyse on siitä, että voidaan pitää yllä matkustusvapautta. Teidän argumenttinne menevät väärään suuntaan, kun väitätte, että käytetään väärin Kiitos, rouva puhemies. Obermeier, ei Lunacek on nimeni. Tämä oli vain toteamus, että kollega Lunacek, kun puhutaan väärinkäytöstä, se koskee myös itävaltaa. Hän ei halua ottaa siitä vaarin, se on hänen ongelmansa. Tosiasia on, että mietinnönkin pohjalta selvää on, että vastuunalaista politiikkaa tässä käytetään vääriä ratkaisuja, täytyy löytää se. Jos ratkaisu ei kaikkia miellytä, niin, niin se on ihan ymmärrettävää. Hänellä on oma kantansa, minulla on oma kanta, niin näin se vain demokratiassa menee. Grazie. Ähm. Kiitoksia. No nyt sitten puheenvuoro menee komission jäsen Minikalle. Thank you very much, honorable members. Kiitoksia paljon, hyvät jäsenet. Huolimatta siitä, että meillä on ongelmia vastavuoroisuusmekanismin suhteen, joista mainitsinkin jo avauspuheenvuorossani, keskittyy, keskittyisin nyt positiivisiin elementteihin, jotka tähän kompromissiin liittyvät, ja siihen ennen kaikkea, että nyt meillä on olemassa tällainen keskeyttämismekanismi, joka vaikka takaa viisumipolitiikkamme uskottavuuden ja antaa sille mahdollisuuden estää väärinkäytöksiä. Voit olla vakuuttuneita, että tämä mekanismi on viimeinen oljenkorsi, ja komissio tulee takaamaan, että sitä käytetään vain silloin, kun kaikki ehdot täyttyvät. Parlamentille kerrotaan säännöllisesti kaikista niistä vaiheista, jotka liittyvät tämän, näiden kahden mekanismin täytäntöönpanoon. Olen tietoinen, kuinka tärkeää on taata viisumivapaa liikkuminen Schengen-alueella ja myöskin lähinaapureittemme kanssa. Jotta päästään viisumivapaaseen tilanteeseen, niin se on hyvin monimutkainen prosessi, emmekä me sitä tule purkamaan miettimättä tarkasti sen seurauksia. Viittaisin tässä Länsi-Balkanin viisumipolitiikkaan ensinnäkin Keskeyttämismekanismi ei ole sellainen mekanismi, jolla tarkoitetta, ta, jonka tarkoitus olisi nimenomaan kattaa Länsi-Balkanin alue, vaan se koskee kaikkia maita, jotka liittyvät viisumivapausalueeseen Schengenin alueella, ja sitä voidaan soveltaa mihin tahansa maahan, pitäen sisällään kaikki maat, jotka voivat tulevaisuudessa hyödyntää viisumivapautta. Mutta tilanne on kuitenkin Länsi-Balkanilla se, että meidän täytyy kiinnittää siihen erityishuomiota. Tämä johtuu siitä, että sillä on vaikutus EUn laajenmus, la, laajenemispolitiikkaan la, ja turvapaikkapolitiikkaan ja käytäntöön yhtäältä, ja toisaalta sitten taas se vaikuttaa turvapaikka hakemuksiin, jotka ovat vähenemässä, mutta ne ovat silti määrältään suuria. EU-jäsenvaltioissa ja ne ovat peräisin jäsenvaltioista tai, tai Länsi-Balkanilta. Meidän täytyy seurata tilannetta tarkasti ja etsiä ratkaisuja ja löytää niitä. Siinä vaiheessa, kun keskeyttämismekanismi on käytettävissä, emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jos tämä tilanne jatkuu, niin yksi tai useampi jäsenvaltio tulee sitä mekanismia käyttämään. Täytyy kuitenkin olla selvää, että tämän mekanismin käynnistäminen ei automaattisesti johda viisumivapauden poistamiseen tai pidättämiseen. Komissio arvioi, täyttyvätkö mekanismin käyttöehdot ja sitten meidän täytyy tietysti arvioida tilanteen vakavuus. Parlament, parlamentille kerrotaan tästä tilanteesta koko tämän menettelyn ajan. Kiitoksia. Grazie, ora la parola. Kiitoksia ja seuraavaksi esittelijälle puheenvuoro Diasemira, olkaa hyvä. Bueno, muchas gracias. Kiitos, rouva puhemies. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat rikastuttaneet puheillaan tätä keskustelua. Tämän asian tärkeys näkyy siinä, kuinka paljon täällä on ollut mukana kuulijoita. 18 kollegaa käyttivät puheenvuoron puhuakseen asiasta demokraattisesti ja vilpittömästä. Haluan kiittää teitä kaikkia osallistumisestanne niin myös tämän mietinnön laatimisessa kuin myöskin siinä, että olitte esittäneet siihen varaumia. Mutta komissiolle sananen ja myöskin sisältökysymys. Ensinnä haluan sanoa komissiolle, että arvoisa komission jäsen Mimika, tämä laillisuus onko se komission tulkittavissa vai neuvoston tulkittavissa vai parlamentin tulkittavissa. Komissio on kertonut, antanut lausunnon tästä ja tiedämme, että mikä sen julkilausuma on. Emme ole samaa mieltä tästä tuomiosta juridisesta ajatellen kun kysymys on tämän lainsäädäntöehdotuksen laittomuudesta tai laillisuudesta tämä sotku, jos näin voidaan sanoa, vastavuoroisuuden ja delegoitujen säädösten ja toimenpanon säädösten saralla. Emme ole tästä samaa mieltä. Ja toisaalta haluaisin vielä sanoa teille hyvin mielenkiintoisen asian, ainakin kun olen kuunnellut tätä toista puheenvuoroanne. En ole sama, ette ole samaa mieltä tästä mietinnöstä yleisesti ottaen, vaiko oletteko eri mieltä mietinnöstä muilta osin, siis erityisesti kun kysymys on tästä keskeyttämismekanismista, jota te olette halunneet kehittää pitemmälle kuin me, ja ilmeisesti ei ole myöskään yksimielisyyttä tästä vastavuoroisuusmekanismista, ainakin kun juridisesti asiaa ajatellaan. Todellakin, arvoisa komission jäsen, te ette ole tuoneet lupavia elementtejä juridisen selventämisen saralla. Haluaisin, että nyt veisitte kaikilla kunnioituksella tämän viestini komissaari Malmströmille, jotta hän, joka on tätä asiaa seurannut sulla mielenkiinnolla, niin kenties voisi viedä asian siihen, että päästäisiin sopuun. Mielestäni tässä komission roolia halutaan vahvistaa ja erityisesti diplomaattista komission roolia vahvistetaan. Ja Balkanin alueella ei ole mitään tekemistä, Länsi-Balkanilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Siis tässä esittelijä on halunnut saada aikaiseksi sellaisen instrumentin, jolla voidaan ilmaista solidaarisuutta ja sitä lisätä myös. Ja näin ollen haluan lopettaa puheenvuoroni mainitsemalla vielä kuusi nimeä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja kun tämän mietinnön laadin ajatelin heitä, kroatteja, kypria, kyproslaisia, tsekkejä, bulgarialaisia, romane, romanialaisia sekä puolalaisia. Heitä ajattelin ja heitä varten pyydän tätä vastavuoroisuutta ja heitä varten pyydän solidaarisuutta. Tässä kaikki. Kiitokset. Komissario... Ja seuraavaksi haluaisiko komission jäsen vielä käyttää puheenvuoron tässä kohtaan? Jos haluatte, niin olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Vice President. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä esittelijä. Haluaisin selittää sen, että komissio on kovasti sen puolesta, että vastavuoroisuusmekanismi, niin kuin sitä määrätään asetuksessa. Mutta se, mikä meillä ei sovi, on lailliset mekanismit, ratkaisut, miten mahdollistaa tämä vastavuoroisuus tosielämässä. Sama pätee keskeyttämismekanismiin, jolla on täysi tuki komissiossa, kun ajatellaan molempia elementtejä, poliittista ja institutionaalista kontekstia, myöskin sitten lakikontekstin mukaan lukien. Olen samaa mieltä esittelijä, että on tilaa jatkokeskusteluille ja sopimiselle tässä asiassa. Haluaisin todellakin kiittää teitä pyrkimyksistänne ja ponnistuksistanne näiden pitkäaikaisten neuvottelujen aikana ja sitten tästä kompromissista, johon päästiin. Kiitos. Prego. Olkaa hyvä esittelijä vielä. Pues, muchas gracias. Kiitokset Herra Mimika, arvostan tätä lausuntoa. Mielestäni se on oikein hyvä. Ja erityisesti kiitän siitä ponnistelusta, eh, jolla olette pyrkineet nyt komission asemaa selventämään, koska tässä on nyt selkeä eh, haittapuoli. Minä tunnen tämän mietinnön oikein hyvin ja tekin tunnette sen oikein hyvin. Ja tässä on nyt pyritty ponnistelemaan sen puolesta, että tuetaan Rova Malmströmiä. Todella arvostan tätä, kiitokset. Mutta uskon, että te riippumatta teidän riippumattomuudestanne, joka on tietysti komissaarille ilmeistä, tässä on vaikeuksia selvittää tätä asiaa teidän kotimaassanne. Ja vilpittömästi tämä aiheuttaa poliittisia ongelmia, enkä toivo tätä. Toivon, että voisimme lähentyä siinä, mikä meitä erottaa. Ja se, mikä meitä erottaa, on todella tämä juridinen tulkinta, jos, jossa äh, todella kysymys on tästä äh, keskeyttämismekanismista ja toisaalta vastavuoroisuusmekanismista. Tässä kaikki. Kiitos. komissario vuole... Haluaisiko komission jäsen vielä käyttää puheenvuoron? Ei näköjään, joten keskustelu tästä aiheesta päättyy ja äänestys tapahtuu aiheesta torstaina. Ja kello 12 asti nyt pidämme taukoa ja silloin alkavat äänestykset.